Kysymys on eilisen päivän äm, pöytäkirjosta. Ne ovat saatavilla. Haluaisin tietää, onko kenelläkään mitään huomioita eilisen päivän pöytäkirjoihin. Näin ei ole.